Good morning everyone. Hyvää huomenta kaikilla. Nyt on varmaan aika aloittaa tämän päivän työt. Meillä on uusi asia esityslistalla, nimittäin tutkimus EPRSltä seitsemättä ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa käsittelevä tutkimus. Tämä on yhteiskeskustelu ja haluaisin aluksi antaa puheenvuoron Äh, Rova Karamfilolle, joka on EPRstä. Sen jälkeen kuulemme esittelijämme edustaja Sörbua. Ensin edustaja äh, Rova Karanfilova, hän voi esitellä tutkimuksen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Tämä on itse asiassa kolmas tutkimus, minkä me olemme valmistelleet yksikössämme. Tämä on täytäntöönpano suunnit, eh, raportti. Aivan ensiksi haluaisin kertoa teille tästä ohjelmasta politiikan välineenä. Sitten kerron, mitä olemme voineet havaita ohjelmaan liittyen. Ja lopuksi kertoisin, mistä lähteistä näitä tietoja saimme. Ensiksi kertoisin seitsemännestä ympäristötoimintaohjelmasta. Siinä on EUn ja sen jäsenvaltioiden tavoitteet mukana liittyen ympäristöön ja ilmastopolitiikkaan vuoteen 2020 asti ja sen jälkeen. Kolme ensimmäistä tavoitetta, jotka näkyvät täältä ruudulta heijastelevat tärkeimpiä tavoitteita. Ensinnäkin luonnon suojelu ja toiseksi tämä tavoitteessa yksi ja resurssitehokkuus, vähähiilisyys tavoitteessa kaksi, ympäristöön liittyvät paineet ja riskit kansalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille tavoitteessa kolme. Minä kutsun näitä ydintemaati, ydintemaattisiksi objektiiveiksi eli tavoitteiksi siksi, että niistä löytyvät tärkeimmät tavoitteet ja ne kattavat koko EUn ilmasto- ja ympäristöalan. Ja tärkeää tässä on, että pystytään paremmin panemaan täytäntöön politiikkaa. Tavoitteessa neljä. Tarvitaan lisää tietoa politiikan teon taustalle Tämä tavoitteessa viisi ja tarvitaan parempaa rahoitusta. Tavoitteessa kuusi ja tavoite seitsemän on, että tarvitaan paremmin yhteensopivaa politiikkaa. Tämä on siis tämä kokonaisuus, tämä mahdollistava puitteisto, nämä kaikki yhdessä. Ja näiden seitsemän tavoitteen lisäksi on kaksi muuta tavoitetta kahdeksan ja yhdeksän. Niissä huomioidaan kaupunkiin liittyvät ja globaalit tavoitteet ympäristöalalla ja ilmastoalalla. Nämä ovat horisontaalisia tavoitteita. Nämä yhdeksän tavoitetta eivät ole vain toiveita, vaan tämä ohjelma on laajasti sitova ja EUn ja jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin, jotta nämä tavoitteet toteutuvat. Ohjelmassa on mainittu erityyppisiä toimintatapoja. Kymmenessä minuutissa en pysty kaikkea kertomaan, kuinka paljon on edistytty näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja toimissa. Eli siksi kerron vain yleisesti tämän ohjelman täytäntöönpanosta. Näin pääsen toiseen kohtaan, eli päälöydökset tavoitteiden 1, 2 ja 3 tavoitteiden täytäntöönpano horisontaisten tavoitteena 89 täytäntöönpano, niitä arvioitiin eh, evaluaatiokriteerien avulla. Kyseessä on relevanssius, yhteensopivuus, tehokkuus, tavoitteiden saavuttaminen ja EUn lisäarvo. Ja tämän lisäksi lisättiin kuudes kriteeri, eli kuinka paljon tietoa siinä on taustalla. Tämä on erityisesti tärkeää silloin, kun puhutaan ympäristö- ja ilmastoalasta. Kertoisin yleisesti ottaen tämän ohjelman täytäntöönpanosta. Havaitsimme ensinnäkin, että nämä kolme ydintemaattista tavoitetta ja kaksi eh, horisontaalista tavoitetta ovat yhä relevantteja nykytilanteessa, mutta joitain tarpeita ei ole huomioitu. Toiseksi havaitsimme, että on tietoon liittyviä puutteita koskien näitä ydintemaattisia tavoitteita, horisontaisia tavoitteita ja on sellaisia alueita, joissa tieto ei käytetä tarpeeksi hyvin, kun poliittisia päätöksiä tehdään. Kolmanneksi havaitsimme, että politiikan yhteentoimivuus on problemaattista, erityisesti ajatellaan näitä ydintavoitteita 1, 2 ja 3. Yhteinen maatalouspolitiikka on paras esimerkki sellaista politiikasta, joka on ristiriidassa ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kanssa. Neljänneksi eri toimenpiteiden täytäntöönpano ohjelmassa edistyy eri tahdissa ja siksi myös tavoitteiden saavuttaminen on epätasaista. Tietyt alat olivat kaikkein hankalimpia täytäntöönpanon osalta tavoitteessa yksi eli luonnon moninaisuus ja tavoitteessa kaksi Eh, esille tuli jätehuolto ja tavoitteessa kolme ilmanlaatu ja melu. 2020 ei, mennessä ei näytä hyvin hyvältä tämä tilanne, jos tavoite yksi tot, ajatellaan sen huonompia osia ja tavoite kaksi on vaikea arvioida tässä vaiheessa, kun ole tarpeeksi tietoa. Ja viides löydös on, että ympäristö- ja ilmastopolitiikasta sanotaan, että ne ovat aina hintavia. Rahoitusta EU ja kansallisella tasolla ei pidetä tarpeeksi pitkälle edistyneenä ja jos ajatellaan olemassa olevia varoja, niin on usein puutteita niitä, niissä. Ja kaikista tästä huolimatta katsotaan, että ohjelma on sellainen väline, joka lisää arvoa EUn ja jäsenvaltioiden toimiin, kun halutaan edistyä näillä aloilla. Seitsemäs EAP voisi olla mallina kahdeksannelle ohjelmalle, mutta seuraava ohjelma pitäisi yksinkertaistaa, sitä pitäisi tiedottaa paremmin kansallisella tasolla ja sitä pitäisi seurata lähemmin. Tutkimuksessa käy ilmi eh, paljon yksityiskohtia eri tavoitteista ja voitte eh, havaita onko tämä puitteisto nyt mahdollistava vai hankaloittava, jos ajatellaan tavoitteiden saavuttamista. Tästä voin antaa esimerkin, jos teitä kiinnostaa vaikka tavoite yksi, joka on luonnonsuojelu. Ja tutkimuksestamme näette sen, kuinka hankkeita on pantu täytäntöön tavoitteeseen yksi liittyvät tieto, liittyvät asiat ja myös rahoitusasiat ja koherentius, ja tämä koskee myös tavoitteita 8 ja 9 tutkimuksesta. Löytyy myös suosituksia, joiden tavoitteena on parantaa täytäntöönpanoa kuhunkin tavoitteeseen liittyen, mutta kuitenkin näiden eri eh, suositusten yhteenvetäminen on mahdotonta, koska ne ovat järkeviä ainoastaan siinä omassa kontekstissaan, ja siksi pyytäisin, että katsoisi aivan suoraan näitä suosituksia. Ja lopuksi kertoisin vielä, mistä näitä tietoja saimme työhömme. Kuten tiedätte, paljon tietoa on saatavilla liittyen eri politiikan alojen täytäntöönpanoon, mutta ei kuitenkaan ollut mahdollista kattaa kaikkea tässä tutkimuksessa, koska tämä olisi ollut enemmän kuin 300 sivua, tuhansia sivua olisi tarvittu, että tätä emme halunneet tutkijana ja sen sijaan me sitten katsomme ainoastaan sellaisia tietolähteitä, joiden tavoitteena oli juuri eh, tuottaa tietoa tälle valvonta- ja arviointiprosessille. Ja meillä oli kaksi tällaista kokonaisuutta. Ensinnäkin oli eh, Euroopan ympäristöviraston indikaattoriraportti, ensimmäinen niistä, joka julkaistiin joulukuussa 2016, kohtaa tulossa uusi raportti, ja toinen lähde oli eh, Environmental Implementation Review, eli täytäntöönpano eh, katsaus, joka helmikuussa 2017 hyväksyttiin komissiossa, ja siihen liittyvä Eh, päätös on tehty myös täysistunnossa ja tämän lisäksi on tilin tarkastustuomioistuimen eh, yhteenveto, jonka pyysimme liittyen näihin tärkeimpiin havaintoihin. Kaikki nämä lähteet ovat todella tärkeitä, niitä kaikkia käytettiin, mutta mikä niistä ei kata koko ohjelmaa, eli kaikkia yhdeksää tavoitetta. Ja sen takia päästäksemme tämän ongelman yli EPRS kuuli sidosryhmiä liittyen koko ohjelmaan. Tällä välineellä me pystyimme tarkastelemaan asian sidosryhmien kannalta tämän ohjelman kaikkia täytäntöpanon osia ja näinhän eh, tarkoituksena olikin, että otettaisiin huomioon eh, sidosryhmien ajatukset. Me saimme panoksia kaikilta toimijoilta, 22 jäsenvaltiolta, kansalaisilta järjestöiltä ja mm, kansalaisjärjestöiltä, luonnonsuojelujärjestöiltä ja myös eh, toimialoilta ja tutkijoilta. Liitteestä kuusi löytyvät nämä vastaukset ja voitte havaita, minkälaisia kantoja eri sidosryhmillä on kullakin alalla liittyen ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan. Siksi uskon, että näiden konsultaatioiden tulokset, niistä on varmasti hyötyä teille liittyen tähän mietintöön myös kaikissa muissakin teidän valikuntanne eh, käsittelyssä asioissa. Ja lopuksi haluaisin vielä Eperäsen puolesta kiittää kaikkia sidosryhmiä, jotka antoivat tietoa ohjelman täytäntöönpanosta. Haluaisin myös kiittää tilintarkastustuomioistuimesta ja siitä, että saimme kerättyä tietoa. Haluaisin myös antaa tunnustusta Technopolisin ja Trinomixin ulkopuolisten eh, keskusten eh, avusta haluaisin kiittää. He ovat myös täällä mukana. Kiitos. Kiitoksia. Minäkin puolestani kiittäisin EPRS tästä tutkimuksesta ja sitten esittelijä Sarbuusa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Hyvää huomenta. Arvoisat kollegat, kuten eh, tiedätte, eh, seitsemäs ympäristöohjelma on erittäin laaja ohjelma. Se sisältää monenlaisia tavoitteita, eh, mm, monia lainsäädäntösäädöksiä ja se vaikuttaa hyvin monen ympäristön osaan. Ja kun tehdään mietintö koko tästä ohjelmasta, niin se on todellinen haaste. Haluaisin kiittää niitä järjestöjä, jotka auttoivat minua tässä prosessissa, erityisesti e ja Kateriina hänen tekemästään työstä. Ja olen kuullut myös useita sidosryhmiä. Hän on siis kuullut niitä ja sen jälkeen hän e, valmisteli tämän tutkimuksen, jonka mä Haluan kiittää kansalaisjärjestöjä ja myöskin kansal- jäsenvaltioita ja niiden edustustoja ja kaikki ovat osallistuneet näihin työryhmiin. Ympäristövirasto ja samoin tilintarkastustuomioistuin ovat vaikuttaneet merkittävästi, koska tässä mietinnössä on vain tietty sanamäärä käytössä. En pystynyt käsittelemään kaikkia ohjelman piirteitä. Minä esittelin tärkeimmät ongelmat, mutta on monia muitakin kysymyksiä, jotka kannat, kannattaisi mainita. E, ja voisimme laajentaa mietintöä tulevina päivinä. Minun huomioni on suurimmalta osin esitelty mietinnössä, joten en esittele niitä tässä uudestaan. Haluan tehdä vain yhteenvedon päätelmistäni ja suosituksistani. Seitsemäs ympäristöohjelma antaa meille hyvin monimuotoisen kuvan, on rohkaisevia merkkejä siitä, että on saavutettu joitakin tavoitteita, esimerkiksi vähähiilinen talous, mutta kun on kyse toisista tavoitteista, esimerkiksi luonnon pääoma, niin edistys on ollut hyvin heikkoa. Meillä ei muissa tapauksissa ole riittävästi tietoa, että voisimme tehdä kunnollisen arvion. On joitakin aiheita, jotka ovat erittäin tärkeitä mielestäni, jotta voimme täytäntöönpanoa parantaa. Ensinnäkin haluaisin mainita ympäristöohjelman yhteensopivuuden muuden Euroopan toimien kanssa. Usein otteeseen on sanottu, että YMP on ristiriidassa ympäristöohjelman kanssa, ja tämä ristiriita on varsin merkittävä. Se vaikuttaa kaikkiin kolmeen tavoitteeseen luonnon pääoma, resurssitehokkuus ja terveyteen kohdistuvat ympäristöriskit. Meillä on eh, elintarviketuotantojärjestelmä, joka vaatii hyvin paljon luonnonvaroja ja eh, aiheuttaa suuren taakan luonnon pääomalle. Samaan aikaan me kuitenkin heitämme pois kolmasosan tuottamista elintarvikkeista. Meillä on suuria mahdollisuuksia säästää luonnonvaroja ja vähentää ympäristöhaittoja, jos me teemme muutoksia YMP linjassa ympäristön tarpeiden kanssa, esimerkiksi suojelemalla ekosysteemipalveluja ja samaan aikaan vähentämällä ruokahävikkiä. Ähm, myöskin yhteinen kalastuspolitiikka ja TNT-politiikat ja niiden kanssa yhteensopivuus on tärkeää. Toinen ongelma on tiedon puute. Meillä ei ole vielä riittävästi tietoa jostain pääongelmista, esimerkiksi kemikaalien ja nanomateriaalien yhteisvaikutuksesta. Toisissa sillä aloilla on tapahtunut edistystä viime vuosina niin, että olemme saaneet lisättyä tietoamme, mutta nämä uudet tiedot eivät aina ole käytössä, kun päätetään politiikasta. On sellaisia tapauksia, kuten esimerkiksi hormonihäiritsijät, joissa instituutiot tai lainsäätäjät ovat haluttomia toimimaan asiantuntijatiedon pohjalla, koska se on ristiriidassa muiden etujen kanssa. Pyytäisin myös ympäristövirastoa kehittämään parempia eh, ja useampia indikaattoreita, jotta voitaisiin eh, valvoa näiden toimien täytäntöönpanoa. En halua tässä kritisoida viraston toimintaa päinvastoin. Mm, viraston raportit ovat olleet erittäin hyödyllisiä, mutta me tarvitsemme uusia indikaattoreita, jotta voimme paljon paremmin ymmärtää täytäntöönpanon tason ja indikaattorien kehittämiseen tarvitaan lisää tietoa. Ehkä meidän on otettava myös muita toimijoita mukaan, eh, esimerkiksi jäsenvaltiot eh, ja myös komissio voi tarjota tukea. Kolmas asia, jonka haluaisin mainita, on rahoitus. Rahoituksen eh, puute ohjelman tavoitteissa voi olla ongelma jäsenvaltioiden tasolla, mutta EUn tasolla rahanpuute ei ole ongelma, vaan ennemminkin se, miten sitä käytetään. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, että kaikki investoinnit eivät tuota haluttuja tuloksia. Suoraan sanottuna raha on heitetty hukkaan. Joissain tapauksissa raha on käytössä, mutta sitä ei ole käytetty niin, että mahdollisuuksia on hukattu. On esimerkiksi määrärahoja on kuitenkin määrärahoja, joita on käytetty hyvin esimerkiksi juomaveden ja uimaveden parantamisessa joillain alueilla. Paljon mahdollisuuksia on, mutta potentiaalia ei ole vielä käytetty täysin. Mielestäni komissiollakin on tässä tärkeä rooli. Se voisi eh, valvoa paremmin, että määrärahat käytetään oikealla tavalla. Tässä ovat eh, tärkeimmät osat arvioistani, niin, kun on kyse seitsemän ympäristöohjelman tämänhetkistä täytäntöönpanosta ja siitä, mitä parannuksia siihen voitaisiin tehdä. Olen samaa mieltä sidosryhmien kanssa siitä, että ympäristöohjelmalla on myönteinen vaikutus politiikan laatimisen ja tuo etuja, mutta on todellisia ongelmia täytäntöönpanossa Tiedon puute, yhteensopivuus muuten, muun politiikan kanssa ja rahoitus ovat ne tär- tärkeät osa-alueet, joissa pitäisi edistyä. Vuoden 2020 jälkeistä ympäristöohjelmaa silmällä pitäen suurin osa eh, sidosryhmistä tuki sitä, että hyväksyttäisiin kahdeksas ympäristöohjelma. Ja monet ovat tehneet ehdotuksia eh, sen soveltamisalan laajentamiseksi. Minä eh, kannatan sitä, että meillä pitäisi olla kahdeksas ympäristöohjelma ja kiitän myönteisistä palautteesta tätä ohjelmaa varten, mutta koska meillä on todellisia ongelmia täytäntöönpanon kanssa, varoitan siitä, että laajentaisimme ympäristöohjelman soveltamisalaa. Me emme ole saavuttaneet vieläkään tavoitteet, jotka asetimme itsellemme vuodelle 2020. Visio ja kunnianhimo ovat tärkeitä, mutta niillä ei ole mitään merkitystä ilman täytäntöönpanoa. Meidän täytyy panna täytäntöön tärkeät tavoitteemme. Ja olen kiinnostunut kuulemaan kollegojen näkemyksiä. Kuten sanoin, en ole tässä mietinnössä onnistunut kaikkia niitä asioita mainitsemaan, jotka halusin ja siksi aion tehdä tarkistuksia ja odotan kovasti myös kollegojen ehdotuksia. the... Kiitoksia. Nyt käännön varjosittelijöiden puoleen poliittisista ryhmistä. Edustaja Polksak ensimmäisenä. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Chci poděkovat paní zpravodajce. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta. Mielestäni esittelijä kuvaili tässä kaikki tärkeimmät alueet. Olen yhtä mieltä siitä, että tehtävä oli valtava ympäristö on aivan avainasemassa tulevaisuutemme kannalta ja minun mielestäni on aivan ratkaisevaa asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Toisaalta näiden tavoitteiden on oltava tarkasti määriteltyjä. Aivan niin siksi meidän pitäisi saada aikaan tuloksia tehdyistä lupauksista ja vasta sen jälkeen voimme laajentaa soveltamisalaa. Olen yhtä mieltä tästä arvioinnista koskien kolmea prioriteettitavoitetta. Minun mielestäni täytäntöönpano ei ole samankaltaista kaikilla alueilla. Joskus on myös puutetta tiedosta. Tietyt tavoitteet on oikein hyvinkin täytäntöönpanto, esimerkiksi tavoite kaksi, vähähiilinen ta- talous, mutta toisilla alueilla täytäntöönpanossa on paljon parantamisen varaa Tämä pitäisi sanoa ääneen myös esittelijän kuvaili tätä tilannetta erittäin ansiokkaasti. Haluaisin vielä lähetä, lisätä tähän jotakin. Ensinnäkin kaupunkien kestävyys ja kaupunkikehitys. Meidän pitäisi puhua kaupunkiin kehittymisestä. Suuret kaupunkialueet ovat valtava haaste tulevaisuudelle. Ja olen sitä mieltä, että että ongelmana, että näiden kaupunkien kehityspuutteet ovat ongelma. Me emme voi kontrolloida kaupunkien kasvua. Tästä tulee seurauksia ja riskejä myös ihmisten terveydelle. Ja mielestäni tämä on seikka, joka olisi syytä lisätä mietintömme. Sitten yhteisestä maatalouspolitiikasta YMPstä. Voin olla yhtä mieltä osasta näistä kriittisistä kohdista, joista esittelijä puhui mutta meidän pitäisi myös toimia vilpittömästi, kun tarkastelemme omaa politiikkaamme. Esimerkiksi voisin mainita tuen, jota myönnetään ensimmäisen sukupolven biopolttoaineille joissakin jäsenvaltioissa. Tämä vaikuttaa YMP, sillä on kielteisiä ympäristövaikutuksia. Meidän olisi myös kriittisesti arvioitava uudelleen omaa toimintapolitiikkaamme. Joskus mielestäni on ristiriitaisuuksia myös subsidiariteettiperiaatteen kanssa. Jäsenvaltiot voivat käyttää subsidiariteettiperiaatetta, mutta toisinaan subsidiariteettiin kiinnitään paljon huomiota ja se onkin sitten ristiriidassa unionin tavoitteiden kanssa. Tämäkin on asia, joka olisi syytä mietinnössä mainita. Aion tehdä muutamia tarkistuksia, koska kuten sanoin, mietintöluonnos on erittäin hyvä. Meidän on keskityttävä tulevaisuuteen. Olen yhtä mieltä ja ymmärrän, että tietyissä asioissa esittelijän lähestymistapa on hieman epäröivä. Olen yhtä mieltä, että meidän ei pitäisi laajentaa soveltamisalaa, vaan pitäisi keskittyä näihin tärkeimpiin tavoitteisiin ja ne olisi pyrittävä määrittelemään paremmin eh, ajatellen nimenomaan tulevaisuuden tavoitteita 2020 jälkeen. Thomas de Becker. Eh, ja, dank u, eh, voorzitter. Ook ik, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin yhtyisin edellisen kollegan kiitos sanoihin Rova Sirvolle. Tämä on ilman muuta hyvä alku. Minä olen täällä kolme vuotta valiokunnassa työskennellyt kiertotalouden ja jätelainsäädännön puitteissa biodiversiteetti on ollut mukana ja olen tarkastellut emisvaliokunnan varapuheenjohtajana myös päästöjä. Ja kaikissa näissä asioissa olen voinut havaita, että EUn tiukka ympäristö lainsäädäntö on ristiriidassa sen kanssa, että sitä pannaan huonosti toimeen. Eli kun katsoo näitä täytäntöönpana asiakirjoja, meillä on 2015 raportti luonnon tilasta. Täällä puhuttiin myös siitä, miten on arvioitu täytäntöönpanoa. Meillä on esimerkiksi ympäristön täytäntöönpanoväline. Komissio on tätä tehnyt tietysti vielä paljon parantamisen varaa on ympäristölainsäädännössä. Kun katsoo seitsemännen ympäristötoimintaohjelman tilaa, niin tässä tulee vähän tällainen déjà vu-olo, koska nämä ovat sellaisia asioita, joista olemme olleet jo aikaisemminkin tietoisia. Meidän pitää keskittyä enemmän täytäntöönpanoon. Kyse ei ole niinkään tiukoista standardeista, koska nämä standardit ovat pelkkiä paperitiikereitä. Ongelmana on se, että ei ole tarpeeksi tietoa ja oikeanlaista tilastotietoa. Ja tarvitaan eh, päätöksiä, jotka koskevat eri politiikan aloja samansuuntaisesti. Eli kyllä me tiedämme, mikä tässä diagnoosi on, mikä potilaan ongelma on, mutta ei tässä riitä, että käydään läpi nämä tietämämme ongelmat vaan pitää miettiä tiettyjä ratkaisuja niihin. Ja tähän minä pyrin tarkastuksillani, että annamme selkeän ja rationaalisen viestin täältä valiokunnasta. Ja taas tänä aamulla olemme saaneet kuulla parlamentin tieto palvelun tietoja. Siellä on tullut esille sellaisia asioita, jotka pitäisi ottaa mukaan tähän mietintöön. Kiitos edustaja Sirvo tästä hyvästä ehdotuksesta. Se on hyvä pohja työlle. Tehdään tässä hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Sitten kuulemme, mitä edustaja Ekillä on sanottava. Danke, Frau. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, sydämelliset kiitokset ensinnäkin esittelijälle tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä. Jotkut tavoitteet on pantu jo täytäntöön, toisia tavoitteita ei tulla kovinkaan helposti saavuttamaan. Täällä eh, parlamentissa kyllä näkee poliittista tahtoa saada aikaan parannuksia, mutta johdonmukainen täytäntöönpano usein puuttuu. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, eh, että on kritisoitava yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kuitenkin haluaisin muutaman sanan sanoa niin kutsutusta luonnon pääomasta, kuten viimeinen puolivälin arviointi EUn biodiversiteettistrategiassa osoitti. Eh, ekosysteemit Euroopassa ovat suuresti vahingoittuneet. 2015 EU ei kyennyt pysäyttämään lajien katoa vuoteen 2020 mennessä 60 prosenttia suojatuista lajeista lajeista ja 70 prosenttia ekosysteemeistä ovat vieläkin vaarassa. Jos haluamme tämän hirveän trendin kääntää, meidän täytyy kaikki toimia Euroopassa tarkastella, esimerkiksi maataloutta, kalastusta, liikennettä, matkailua, ymmärtääksemme ne vääristymät, jotka johtavat luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, ja sitten meidän on nämä vääristymät mahdollisimman pian poistettava. Tämän mietinnön yhteydessä oli myös sellaisia ääniä, jotka kannattivat susikantojen täydellistä poistamista Euroopasta. Näin lopuksi haluan sanoa, että me emme tarvitse mitään ylärajaa susimäärille, vaan ylärajan niille täällä parlamentissa, jotka haluavat ampua susia. Meidän on elettävä luonnon kanssa eikä tuhottava sitä, koska jos tuhoamme luontoa, tuhoamme itseämme ja tulevia sukupolvia. Ja kovasti odotan tätä mietintöä mietintöä. Tehdään siitä hyvä. Kiitoksia. Thank you very much, madam. Kiitoksia sitten edustaja Auken. Øh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. Tässä nähdään, täällä eri aloilla, aloja, joilla tilanne on hyvin erilainen keskenään. Johan se on täällä sanottu toki ne ihmiset sen tietävät. Ongelmahan on se, että tiettyiltä alat saattavat kadota. Tanskalaiset kertomukset osoittavat, että on tiettyjä sektoreita, joilla tilanne on todella menemässä vain pahempaan suuntaan, kuten luonnon monimuotoisuus, asia. Tämä on niin valtavan tärkeä meille kaikille ja koko ympäristöllemme että todella pitäisi tätä asiaa korostaa. Jos emme, jos keskitty, jos emme keskittyisi viiteen vaan 15 vuoteen, voisimme todella parantaa tilannetta. Esimerkiksi glyfosaateista tiedämme erittäin hyvin, että ne ovat hyönteisille vaarallisia. Kuitenkin edellisen päätökset ovat todella yllättäviä. Tällä meillä tehdään työtä, jossa seuraukset ovat pahempia kuin mikä nykytilanne on. Meidän on nämä, täällä tehtävät ympäristöpäätökset sidottava muuhun politiikkaamme. Jälleen kerran puhumme asiasta, olemme ylpeitä tästä, meitä katsotaan, komissio katsoo, meitä onpa mukavaa, mutta sitten saamme kertomuksen ja siinä osoitetaan, että eihän tilanne ole ollenkaan hyvä. Kukaan ei suhtaudu vakavasti näihin asioihin. Minun mielestäni näistä pitäisi puhua jäsenvaltiolle sanoa komissiolle, mikä tilanne on. Tämä on meidän vastuumme. Meidän on kannettava oma vastuumme. Meidän on pidettävä kiinni lupauksistamme. On tässä kyse siitäkin, että Euroopan unionin ja kansalaisten välillä ei ole luottamusta, mutta se johtuu siitä, että emme täytäntöpano hyväksymämme lainsäädäntöä. Tämä olisi hyvä saada mukaan mietintöön. Sitten ympäristö- ja ilmastosopimukset ja kiintiöt. Meillähän on kertomuksia, jotka osoittavat, että täytäntöönpano on huonoa sielläkin. Ehkä pitäisi jälleen kerran kertoa, että luonnon monimuotoisuus on tärkeä ilmastolle. Luonnolle pitäisi antaa oma paikkansa takaisin. Kaikki nämä esimerkit on osoitettava ja näytettävä. Sitten näistä hiilidioksidipäästöistä, niillähän on hirvittäviä vaikutuksia biodiversiteetille. Haluaisin todella kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä oli valtava urakka, mutta haluaisin pyytää, että komissio nyt ottaisi ohjat käsiinsä. On puhuttava komission eh, ja sen Timmermansille ympäristö ei ole mikään pikkujuttu, mikään small thing, niin kuin hän joskus sanoi, vaan kyllä tästä pitää aina yhdessä puhua yhteisön tasolla. Me täällä tiedämme erittäin hyvin, että kun emme tee päätöksiä yhdessä, mitään ei tapahdu ja se on vaarallista luonnollemme. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Tähän päättyivätkin varjoesittelijäpuhujat. Nyt avaan puheenvuoromahdollisuuden muille valiokunnan jäsenille. Edustaja Lange. Ja, vielen Dank an äh, unser Policy Paljon kiitoksia äh, EPRS oli tästä tutkimuksesta ja edustaja Servulle hänen mietinnöstään. Seitsemännessä ympäristöohjelmassa minä olin esittelen ryhmälle, niin muista vielä yhteistyömme. Seitsemäs ympäristöohjelma on hyvä, mutta täytäntöönpano on vain osittain hyvää, eikä valitettavasti niin hyvää kuin sen pitäisi olla. Ja täällähän jo sanottiinkin, mistä tämä johtuu. Me täällä laadimme lakeja me ja kaikki 28 jäsenvaltiota hyväksyvät ne, mutta sitten niitä ei panna täytäntöön jäsenvaltioissa. Ja jo seitsemännessä ohjelmassa me kiinnitimme hyvin paljon huomiota täytäntöönpanoon ja se puuttuu vieläkin, sitä puuttuu vieläkin. Pyytäisin, että komissio sopimusten vartijana tekisi enemmän kun se tekee valmistelutoimia jäsenvaltioiden kanssa, myöskin eh, yrittää löytää eh, syitä täytäntöönpanon eh, heikkoudelle, mutta sitten jos lakeja ei noudateta, niin komission ei pitäisi pelätä ryhtyä rikkomusmenettelyihin. Me olemme kyllä nähneet, että tämä toimii. Minä elän kahden muun valtion rajalla ja minä voin ihan käytännössä nähdä, miten heikosti ympäristöpolitiikkaa usein pannaan täytäntöön. Ja ensin sitten, kun uhkaillaan rikkomusmenettelyllä, niin valtio ryhtyy panemaan EU-lainsäädäntöä täytäntöön. Raha on tarpeeksi, sanoo Dachana äh, Serbu. Se on totta ja se ei myöskään ole totta. Natura 2000 äh, luonnonsuojelualueita varten meillä on puutetta määrärahoista ja jos äh, näen, että meidän on ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen puutteen takia muutettava yhteiskuntaamme, niin silloin EU-budjetin korvamerkinnät ovat liian pienet. Kahdeksankymmentä prosenttia ympäristömäärärahoista ovat sellaisia, että niitä ei ole korvamerkitty. 20 prosenttia vain on korvamerkitty ilmastonsuojeluun ja ympäristö- energiatehokkuuteen. Tätä on muutettava. Meillähän on nyt Pariisin ilmastosopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet ja politiikan johdonmukaisuuden on oltava parempaa. Me tarvitsemme kestävyyden valtavirtaistamista kaikille aloille. Maatalouspolitiikka täällä jo mainittiinkin aiheena, joka on hankala koska maatalous ei kunnioita ympäristöä ja luontoa. Kahdeksas ympäristöohjelma sellainen meidän on laadittava, tietenkin, eihän mehän me voi pysähtyä nyt paikoillemme. Seitsemännen ympäristöohjelman tavoitteet ovat vielä voimassa. Ei meidän tarvitse pyörää keksiä uudelleen. Meidän on vain muokattava näitä tavoitteita ja syvennettävä niitä hyödynnettävä sitä, mitä me nyt tiedämme, sitä, mihin olemme vähän aikaa sitten sitoutuneet, ja laatia hyvä kahdeksas ympäristöohjelma. Toivon, että seuraavalla komissiolla on enemmän kunnianhimoa ympäristöpolitiikassa ja luonnonsuojelussa kuin ehkä Junckerin komissiolla on ollut. Kiitoksia sitten edustaja Müller. Ja Frau Niin, puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset yhteinen maatalouspolitiikkahan nostetaan tässä mietinnössä erityisenä ongelmana esiin, kun katsotaan eri toimien johdonmukaisuutta. Kyllä, meidän on saatava aikaan mahdollisimman suurta koherenssia, ja sehän tarkoittaa sitä, että että vaikutukset täydentävät toisiaan eivätkä kumoa toisiaan. Jos johtopäätös tästä mietinnöstä eh, tehdään eh, lainsäädäntötyötä varten, niin minulla on pyyntö. Koherenssi voi tarkoittaa sitä, että yksi politiikan ala määrää toisen politiikan alan suunnan. Eh, erilaiset legitiimit tavoitteet on sovitettava yhteen samalla tasalla. Maatalouspolitiikan tavoitteet tavoitteena on tarjota riittävästi elintarvikkeita sopivaan hintaan. Tämä tavoite ei saa jäädä jalkoihin, eikä YMPtä pidä vain tarkistaa ympäristöpolitiikan näkökulmasta, vaan myös ympäristöpolitiikka on tarkistettava siitä näkökulmasta, että pystymme jatkossakin tuottamaan riittävästi elintarvikkeita, jotka voidaan, joista voidaan myös maksaa sano, puhuitte viherryttämisestä ja sanoitte, että se ei ole huono, vaan hyvä, mutta jos minä katson viherryttämistä, niin viiden prosentin maatalousmaasta olisi pitänyt mennä viherryttämisen pariin, mutta itse asiassa viljelijät yhdeksän prosenttia maatalousmaasta käyttivät viherryttämiseen. Tämä ohjelma on ollut käytössä vasta kaksi vuotta. Ei me nyt voi tehdä mitään johtopäätöksiä ja kielteisiä sellaisia. Ja jos esittelijä todellakin puhuu hiilidioksidin vähentämisestä, niin kyllä minun täällä valiokunnassa on sanottava, että jos meillä on 300 000 hehtaaria ympäristöaloja eh, ja ne saamme kerran käsitellä eh, torjunta-aineilla, niin sillä säästämme eh, niin paljon hiilidioksidia kuin jos ehm, ajaisimme miljoona kilometriä, koska muuten sitten nämä alat on kynnettävä ja sillä kautta syntyy hiilidioksidia. Sitten puhuitte myös elintarvikehukasta, hyvä esittelijä. 53 prosenttia ruoka, hävikistä syntyy kotitalouksista, siihen meidän on keskityttävä eikä vain viitattava yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Ja sitten nostitte vielä erään asian esiin, joka on lähellä sydäntäni, nimittäin puhdas juomavesi, jota me kaikki haluaisimme ja tarvitsemme. Ja jos katsomme puhdasta juomavettä, niin kyllä meidän täytyy silloin huomioida myös äh, jätevesiputket, jotka ovat huonossa kunnossa Euroopassa. Jätevesien puhdistus on asia, joka on myös vihdoin nostettava esiin. Ja sitten vielä maataloudesta. En usko, että maatalouden tavoitteena on tuhota luontoa. Maanviljelijät haluavat tehdä kestävää työtä ja antaa tilansa tuleville sukupolville käyttöön, ja tämä on otettava huomioon myös tässä mietinnössä. Kiitoksia. Hey, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mikäli ei, niin sitten käännynkin komission puoleen. Rosenstock komissiosta, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, thank you also. Kiitos. Kiitos myös meiltä esittelijälle. Tämä on erinomainen luonnos. On hyvä, että tässä mietinnössä saadaan nyt selkeys sille, että seitsemäntä EAPtä on pidetty hyvänä välineellä, jolla on pystytty edistymään oikeaan suuntaan. Ja niin hyvä, että Rova Sirvo sanoi näin. Ja tämä aloite tulee myös oikeaan aikaan meidän kannaltamme, koska sen avulla voimme kunnolla huomioida teidän löydöksenne ja suosituksenne meidän omassa arviointiprosessissamme, joka on vasta alkanut. Me julkaisimme suunnitelman tätä varten marraskuun alussa ja Siinä suunnitelmassa kerrotaan, mitä metodeja aiomme käyttää. Arvioinnissamme se löytyy komission paremman lainsäädännön nettisivulta, jos haluatte siihen paneutua. Ja on myös hyvä, että esittelijä on lähtenyt juuri tälle tarkastelutielle. Se on eh, täydentää verrattuna meidän toimiimme. Te olette keskittyneet kolmeaan, kolmeen keskeiseen periaatteeseen ja tavoitteeseen ja ympäristön lähestymiskohtaan. Me olemme ajatelleet tätä laajemmin ja sitä, minkälainen rooli seitsemännellä EAPllä on. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että olemme miettineet sitä, onko meillä oikeanlaista eh, ympäristöstrategiaa, onko seitsemäs EAP mahdollistanut sen, että voidaan paremmin toimia koordinoidusti ja suunnitelmallisesti niin, että me ja jäsenvaltiot toimimme hyvin yhteen. Onko tämä antanut synergiamahdollisuuksia, mahdollisuuksia käyttää e, ponnistuksia ja varoja kunnolla. Me aiomme myös tarkastella täytäntöönpanoa, jonka moni on ottanut tänä aamuna esille. Jotkut teistä puhuivat rahoituksesta ja taustalla olevasta tiedosta ja täytetön panosta, joka oli viimeisessä puheenvuorossa esillä. Me juuri valitsemme indikaattoreita, jotka heijastelevat eivät ainoastaan prioriteetteja 1 ja 3, vaan myös muita prioriteetteja, kuten ympäristö, hallinnointia. Me aiomme myös pitää julkisen kuulemisen ja tähän liittyen meillä on myös eri sidosryhmien yksityiskohtaisia kuulemisia ja sen takia komission eh, työn tulokset saadaan käyttöön ensi vuonna, ensi vuoden kesällä. Ja lopuksi kommentoisin vielä lyhyesti neljää suosituksistanne. Minä luotan siihen, että komissiolla on suunnitteilla sellaisia aloitteita ensi vuoden alkua varten, jotka vastaavat jo teidän huoliinne. Esimerkiksi tulossa on ehdotus, joka koskee eh, veden käyttöä, on muovistrategia ja kestävän rahoituksen strategia, joka on tulossa alkuvuodesta. Ennen vuoden loppua hyväksymme myös tiedonannon, joka käsittelee yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista ja yksinkertaistamista ja puheenjohtaja Juncker teki selväksi, että tarkoitus on myös huomioida se, miten YMP osallistuu tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen, kuten eh, kestävän kehityksen tavoitteisiin tai Pariisin eh, päätöksiin, joista puhuttiin täällä ensi seuraava monivuotinen rahoituskehys, joka jota varten tulee ehdotus ensi vuoden toukokuussa, on oleellisella siellä ja avoimuus myös ja seurantatyö, josta aikaisemmin puhuttiin. Mitä tulee ympäristö varojen käyttöön EU-budjetista, se tuli täällä myös esille. Ympäristörahoitus liittyy tähän LIFE välineeseen, mutta ympäristöön, liittyvää, ympäristöön liittyviä kuluja myös muilla aloilla, erityisesti kohesia rakennerahastoissa. Ja lopulta sanoisin, että aika hyvin tässä on näitä tieto eh, puutteita saatu umpioitua ja me olemme tällaisen Mm, yhteisön saaneet luoduksi tässä mielessä. Ja ensi vuoden alusta on tarkoitus myös hyväksyä kiertotalouden toimintasuunnitelman monitorointi. Meillä on tietysti monitorointipuitteisto myös kestävän kehityksen tavoitteille ja tämä koskee myös seitsemännen EAPn eh, täytäntöönpanoa. Eli näiden eri välineiden yhteen toimivuus on oleellista. Kiitos. Kiitoksia sitten eh, edustaja Sarmo. Thank you very much. Kyllä, kiitos oikein paljon. Kiitän kaikkia kollegoitani heidän ehdotuksistaan ja mielipiteistään. Ja haluaisin myös kiittää komissiota. Olen täysin samaa mieltä siitä, että minun pitäisi ehdottaa ratkaisuja ja tulemme tekemään sen yhdessä tarkistuksin. Ensin ajattelin, että tekisin tarkistuksin liittyen ratkaisujen kaupungeissa, kun on kyse liikenteestä ja ilmanlaadusta, myöskin elintarviketurvallisuudesta, kuten sanoitte, se on erittäin tärkeää, ja myöskin eh, ruokajätteestä. Joten odotan ehdotuksianne. Uskon, että eh, saatamme tämän mietinnön yhdessä päätökseen ja se tulee olemaan erittäin vahva viesti ympäristövaliokunnaltamme. Kiitoksia oikein paljon ja odotan kovasti tarkistuksianne. Very much. Kiitoksia kaikille, jotka valmistelevat tutkimuksen. Kiitoksia myös esittelijälle ja kaikille, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Haluaisin muistuttaa, että tarkistusten jättämisen määräaika on 5. päivä joulukuuta kello 11 aamulla. Äänestämme Envivaliokunnassa 27. helmikuuta ensi vuonna. Tähän päätämme yhteisen yhteiskeskustelun ja seuraavana siirrymme äänestämään puolen tunnin päästä. Päästään. Eli puoli yksitoista. Pidämme tässä pienen tauon.

Hello everyone, maybe you would like to take your seat. No niin, tervetuloa tänne ja voisitteko istutua paikoillenne ja etsiä äänestyskortin esille. So we can start the voting procedure because... Aloittelemme tässä äänestystä. Meillä on vielä muitakin asioita äänestyksen jälkeen. Okay, is everyone ready? Because we... Ovatko kaikki valmiina? Meillä on tässä ensin muutamia lyhyitä äänestyksiä. hyvä, että teillä on mahdollisuus äänestää. Otetaan saman tien koneäänestyksenä. Nyt kaikki ovat istutuneet. Ensimmäinen äänestys tänään koskee vastalausetta asiana lihassa olevat fosfaatit. Koneäänestys, saman tien koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraava vastalause. Konditoria tuotteissa käytettävät makeutusaineet. Äänestys alkaa. The vote is closed. Read. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana tupakkatuotteiden järjestelmän perustaminen ja käytön tekniset standardit. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Edelleen tupakkatuotteisiin sovellettavien turvatekijöiden tekniset standardit. Seuraavana äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavana tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusiminen. Tätä koskeva vastalause. Äänestys alkaa.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 Seuraava äänestys koski kosmetiikka-alan eläinkokeiden maailmanlaajuista lopettamista. Suullinen kysymys komissiolle. Äänestys alkaa. And is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraava äänestys. Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton kasvihuonekaasupäästöjen käyppäjärjestelmien välistä yhteyttä koskevasta sopimuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Meillä on toinenkin suullinen kysymys. Palaamme vielä tuohon eläinkokeiden maailmanlaajuisen lopettamisen, koska meillä on suullinen kysymys myös neuvostolle. Äänestys alkaa. Eli kosmetiikka-alan eläinkokeiden maailmanlaajuinen lopettaminen, suullinen kysymys neuvostolle. Äänestimme aikaisemmin jo kysymyksestä komissiolle. Nyt neuvostolle äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. Seuraavaksi tuleekin nämä vähän pidemmät äänestykset aiheena kansainvälinen valtamerten hallinnointi. EUn panos vastuulliseen valtamerten hoitoon vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä esittelijä Faria. tarkistus 70 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä. Kompromissi kaksi uudestaan puolesta. Hyväksytty. Kahdeksankymmentä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70, 86 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kalatalous 6 puol- puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kalat 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 96 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 98 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä hylätty 110 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 112 puolesta 111 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Hylätty. Hylätty, hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kala 29 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty tran 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. S- Tarkistetaan. 125. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 130, ei vaan 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kalastus 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kalastus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjä. En oikein nähnyt demareja, eli 140 uudestaan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kalastus 16. Tarkistammeko siis 140, 140 koneäänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Kiitoksia. No niin, sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 149 ja 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 95 puolesta Kompromissi hylätään. Meidän on äänestettävä näistä tarkistuksista, jotka kompromissi kattoi. Ja näinhän tässä kävi. Tarkistus 95 siis. Puolesta kompromissi hylättiin. No tarkistetaanpa. Kompromissi kahdeksan. Kompromissi kahdeksan. Ettekö äänestä? Äänestys päättyy. Hylätty. Joten nyt äänestämme näistä yksittäisistä tarkistuksista. Aloitetaan pohdistaan 95 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 117 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 183 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 183. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. No, oli sitten sitten ehkä voineet tukea tätä kompromissia, kun kerran tuitte näitä kaikki tarkistuksi, kaikkia tarkistuksia, jotka kompromissi kattoi, mutta näin tässä nyt kävi. 158, aika kiinnostava harjoitus. 158 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 159 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 161 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 163 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hyväksytty 173 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 174 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 175 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 176 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 177 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 178 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 179 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 191 ja kalastus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 201, 202 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta kohdalta 20. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2.12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2.13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2.14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2.15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2.16 puolesta vastaan tyhjä. Puolesta vielä 2.16. Vastaan tyhjiä hyväksytty. 2.17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2.18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2.19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2.20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2.21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2.22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta kohdalta 224 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tran 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 2, 3, 8 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 2, 3, 9 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Tran 11 puolesta vastaan tyhjiä, puolesta vielä Tran 11 vastaan hyväksytty. 240 Let's check. If it... Tarkistetaan. Tran 11. Äänestys alkaa. Tran 11. ECR, ajatteko äänestää vai ettekö? Kysyn vaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran 6 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjä. Etten nosta käsiä ne kunnolla. 244 puolesta vastaan hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 246 äänestysoka. It's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 254 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 255 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 256 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty kohta kohdalta 257 ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 258 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 259 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 260 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 261 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 262 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 263 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 264 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 265 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 2 kaksi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tranni edelleen Vielä tarkistus 22. Aha, sitä ei äänestetä. Yksi. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Neljä. Ja tran viitä. Yksi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. Kuusi puolesta hetkinen se raukeaa. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran viite 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ilävä. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 ei. 13 ja tran 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja tran johdantosakappale 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 ja tran johdantosa 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 ja 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 ja 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran, e, joiden toisena viite viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan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 puolesta 48 vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan puolesta hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 52. Äänestys alkaa. Ehkäpä menee liian nopeasti, koska ette nosta käsiänne. Päättyy. Hylätty.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 Sitten meillä on hyvin paljon tarkistuksia Pesiltä, joten sanon aina numero 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7, no kokeillaan uudestaan, 15 puolesta, hyvä, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 22. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta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 tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan. Tää, katsotaanpa. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 42. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava äänestys käsittelee Euroopan ja Aloitamme tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6a puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6b puolesta. Haluatteko tarkistaa 6a? Hyvä on tietenkin, se on kompromissi, tarkistetaan. Kompromissi 6a, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 6b. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä on. Tarkistetaan. Se oli toisin päin. Näin minä ainakin näin täältä. Äänestys alkaa 6b. Ja te ette kaikki ole äänestäneet. No se on teidän valintanne. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77. Ah, se on katettu. Selvä. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 5a puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 5b. Haluatteko tarkistaa? Hyvä on. Mutta sama tilanne tässä. Kompromissi 5a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 5b. Puolesta Ei täällä melkein kukaan nosta käsiä. 5B puolesta vastaan. Tarkistetaan 5B. Minä en täällä nyt näe kaikkien käsiä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Myöskin hylätty. No sitten menemme tarkistusta 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta Tarkistetaanko? Haluatte, että tarkistetaan 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 80 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Minä en Aldesta nähnyt nyt mitään. Joten jälleen kerran kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Nyt te kompromista riippuen päätätte, mitä tuette. Hyväksytty. Teksan. Kymmentä seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19. 18 ko tarkistetaan. Hyvä on. Aloitetaan äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vai eikö? No tarkistetaan toinen osa, koska täällä monet eivät äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 103 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty, 104 puolesta vastaan tyhjä. hylätty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty, 106 puolesta vastaan tyhjä. tarkistetaan 106. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 23. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus, tarkistuksen 117. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Sitten me äänestämme yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama koskee tarkistusta 18. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Sitten äänestämme 118 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sama koskee tarkistusta 19. Kukaan ei vastusta äänestämme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 120 sama juttu puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan 121. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestäväkö tästä? 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 29 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 128 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 5. Äänestys alkaa.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 vastaan tyhjää hylätty, 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää. Allia en nähnyt nyt ollenkaan 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko lausuntoluonnoksesta näin muunnettuna. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Seuraava äänestys sähköisesti kyseessä on kompromissi, joka on sovittu. Eh, päästökaupasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Siinäkö kaikki? Siinä kaikki. Kiitos oikein paljon siitä, että tulitte äänestämään. Ah, right in time. Yeah. Hmm? is the next item. Yes. This is the next item. yes, Miss Pietikainen is not here. She, she, she said she would not, uh, okay, so you she not be replaced. You start with Dali then. No okay, dear colleagues, let's... Uh... Hyvät kollegat, jatkamme nyt tämänpäiväisiä keskusteluja. Meillä on nyt päätöslauselma, esitys, joka koskee kosmetiikkaalan eläinkokeiden maailmanlaajuista lopettamista. Meillä on yhteisesittelijöitä tässä. Onko täällä Pietikäisen puolesta puhumassa joku? Jos ei, niin annan puheenvuoron edustaja Dallille. Grazie um, Chair u grazie, u kolli għadin niddiskutu dan soggetto li huwa importanti ħafna u li naf kemm iċ-ċittadini tagħna anke fil- Niin tässä äh, asiassa me tiedämme, kuinka tärkeä tämä aihe on kansalaisillemme ja kuinka paljon tästä aiheesta todella puhutaan. Tietoa on myös paljon liikkeellä tästä aiheesta. Minun käsitykseni on se, että tässä asiassa Euroopan unioni on osoittanut johtajuutta ja on osoittanut muulle maailmalle, että me voimme olla sellaisessa tilanteessa, jossa kosmetiikkaa ei tuoteta eläinkokeiden pohjalta. Mainitsen tämän, koska Euroopan unioni on hyväksynyt täydellisen eläinkokeiden kiellon ja myös globaalin kaupanpitokiellon, kun kyseessä ovat e-, eläinkokeilla testatut kosmeettiset valmisteet. Tänä päivänä sen jälkeen, kun Tällainen kielto on ollut vuosia voimassa. Voimme nähdä, mitä myönteisiä seurauksia sillä on ollut. Uskomme, että tällä on ollut myönteisiä vaikutuksia myös teollisuudelle, koska mm, aluksi esitettiin paljon pelkoja siitä, että teollisuus tulisi kärsimään kielon takia, mutta nyt näemme, että teollisuus kukoistaa ja keskittyy inno, innovoimiseen Paljon tutkimusta on myös koskien vaihtoehtoisia menetelyjä tehty, ja tämäkin on johtanut myönteisiin tuloksiin. Olisi myös todettava, että nykyaikainen tiede keskittyy innovoivan teknologiaan, ja tässä ei ole mukana eläinkokeita. Tämä on pääviestini tänään. Ja uskon, että meidän aloitteemme ansiosta haluaisimme lähettää tämän viestin myös maailmanlaajuisesti. Uskon, että voisin, meidän pitäisi tukea neuvoston ja komission toimia. Ja meidän olisi haettava näiltä toimielimiltä tukea omille toimillemme. Vetoamme neuvoston ja komission sen puolesta, että edistettäisiin maailmanlaajuista eh, eh, kosmetiikkaa koskevaa yleistä ennen kieltä. Asia, josta haluaisin vielä puhua, koskee sitä, että kun puhumme vaihtoehtoisista testausmenetelmistä, sehän ei tarkoita, että, että ihmisen terveydelle haluttaisiin mitään riskejä tuoda tai pysäyttää innovointia uusien tuotteiden osalta. Toteamme ainoastaan sen, että vaihtoehtoja eläinkokeille on olemassa ja ne ovat osoittautuneet hyviksi ja ne ovat osoittaneet, että mikäli saamme aikaan maailmanlaajuisen eläinkoekielon, voimme edelleen hyötyä hyvänlaatuisista kosmetiikkatuotteista ja korkealaatuisista tuotteista. Euroopan unioni on lähettänyt nyt tämän globaalin viestin ja olemme nähneet, että eläinkokeiden pikkuhiljaa käytöstä poistaminen on mahdollista. Se voi johtaa myönteisiin tuloksiin ja näin ollen teemme tämän aloitteen ja haluamme varmistaa, että maailmanlaajuinen kielto hyväksytään maailmanlaajuisesti. Kiitoksia. Madame Görling. Edustaja Görling. Kiitos oikein paljon. Minä voin yhtyä kaikkeen siihen, mitä Miriam sanoi. Haluaisin vain esittää muutaman lisähuomion. Monissa maassa ollaan siirtymässä eläinkoekieltojen suuntaan. On hyvä, että Uudessa Seelannissa ja Guatemalassa on edistetty äskettäin. Nämä ovat hyvin erilaisia maita ja tämä osoittaa, kuinka tämän asian ymmärtäminen etenee. En aio puhua kaikista niistä kielloista, mitä täällä EU:ssa on saatettu voimaan, vaan kyseessä on maailman muiden alueiden kannustaminen tähän suuntaan. Haluan korostaa, että tämä on diplomaattinen missio. Me haluamme YK saada tähän mukaan ja haluamme YK jäsenet myös mukaan. Ja siinä mielessä minulla olisi ainoastaan yksi huomio esitettävänä. Eli että valiokunnan olisi hyvä hyväksyä nyt tämä sanamuoto, jota on tuettu aika laajalti ympäri poliittisten ryhmien, ja pitäisi nyt vastustaa kiusausta tänne ottaa mukaan paljon muita asioita. Joskus tämä on paikallaan, kun keskenämme tai komission kanssa puhutaan EU-asioista, mutta nyt on kyse siitä, että saataisiin jotain globaalia aikaiseksi. Eli meidän pitää pitää tämä nyt hyvin kohdennettuna. Kyllä täällä olisimmat asiat ovat mukana. Ei nyt pidä ottaa ihan jokaista mainintaa tänne mukaan, mihin itse uskoo eläinten hyvinvoinnin osalta, vaan tässä on tärkeää on se, että saadaan ne oikeat sanat tänne, joille voidaan saada tukea sitten niissä ma- maissa, joita on 80 prosenttia maailman maista, jotka eivät ole vielä tulleet mukaan, ja että YK kautta tämä onnistuisi. Toivottavasti jäsenet voivat meitä tukea. Kiitos, edustaja Riis. Madame la Présidente, je suis bien évidemment... Kiitos puheenjohtaja. Voin täysin yhtyä kaikkeen siihen, mitä täällä on sanottu. Ja meidän äskeinen äänestyksemme on hyvä esitys, osoitus siitä, että voidaan hyvin laaja enemmistö tämän taakse saada. En halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu. Euroopan unioni on jo viisi vuotta puhunut tämän globaalin elankoikielon puolesta ja yli 15 miljoonaa koeeläintä on vielä yli 200 maan laboratorioissa eh, käytössä ja kuolee vuosittain. Kansalaiset ovat tätä vaatineet, kansalaisjärjestöt myös ja kuluttajat ovat yhä tietoisempia siitä, että he haluavat näitä eh, merkkejä, joissa tiedetään, että ei ole käytetty eläinkokeita. Eli tähän suuntaan ollaan selvästi menossa. Eurooppalaiset ovat hyvin tietoisia eläinten eh, kärsimyksistä. Julie muistutti, että neljä viidesosaa maailman maista kuitenkin vielä sallii eläinkokeet kosmetiikkatuotteille, mutta asia etenee Israel, Intia, Uusi-Seelanti ja Sveitsi ovat seuranneet meidän jalanjälkeämme. Australia, Etelä-Korea, eh, no, Euroopan unioni oli ensimmäinen tällä tiellä, mutta meidän pitää käyttää kaikki mahdolliset välineet, jotta voidaan muut vakuuttaa tästä. Meillä on nyt esillä näitä argumentteja viisi vuotta tämän kiellon voimanastumisen jälkeen Euroopan unioni on vielä edelläkävijä ja täällä on yli miljoona vuosittain euroa sijoitettu eläinkokeiden vaihtoehtojen etsimiseen. On ollut erilaisia hankkeita, joita Euroopan unioni on tukenut. Viranomaisten on yhdessä eh, toimialan kanssa varmistettava, että kumppanuus jatkuu mm, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja että standardoinnissa edistytään. Ja sitten ehkä pienen pieni muutos, jota ehdottaisin tähän yhteiseen tekstiimme tai pieni lisäys, ottaen huomioon, että kosmetiikka-alalla sanotaan, että tästä se on joutunut kantamaan taloudellisesti koko vastuun, mutta tästä on hyötyä myös laboratorioille, tutkimuslaitoksille. Eli tämä on ehkä pieni pieni puute täällä, mutta olisi hyvä, jos valiokunta ja parlamentti voisi todella laajalti tukea tätä ehdotusta. Kiitos ja sitten herra Ek. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös siitä, että voimme tänään puhua tästä aiheesta. Maailmanlaajuinen elinkokeiden kielto, äh, eläinkokeiden kielto äh, kosmetiikalle hän on äh, todella aika sille, koska monenlaisilla testeillä voidaan tuotteiden turvallisuus ihmisen käytölle taata. Ja myöskin yhdistämällä erilaisia testattuja tuotteita, aineita, ainesosia voidaan tuoda uusia tuotteita markkinoille ilman, että sitä varten tarvitaan yhtään eläinkokeetta. Huolimatta vaihtoehdoista järjestetään miljoonia brutaaleja eläinkokeita, äh, vuosittain uusia mm, luomivärejä tai ryppyvoiteita varten, äh, kuinka syvälle onkaan vajottu, että näin voidaan toimita. Ja äh, osittain tämä johtuu teollisuuden hitaudesta siirtyä koemenetelmiin, jossa eläimiä ei tarvita. Ja jos teollisuutta vähän nykäistäisiin oikeaan suuntaan, niin paljon voitaisiin saavuttaa. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että kuunnellaan mm, miljoonien kansalaisten toiveita Euroopassa. Suurin osa kansalaisista kannattaa kosmetiikan eläinkokeiden lopettamista. Silloin olemme oikealla tiellä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Ja tässä kaikki puheet minun listaltani, vai onko siellä toinen edustaja vielä? Olkaa hyvä. Seevi. Grazie, presidente. Missä puheenjohtaja, pahoittelen myöhästymistäni. Olin tuolla veto- vetoomusvaliokunnassa. Olen yksi tämän kysymyksen allekirjoittajista ja olenkin iloinen siitä, että voin osallistua tähän Pahoittelen, että voin kuunnella kollegoiden puheenvuoroja. Haluaisin vain yhden sen sanoa. Minusta on hyvin tärkeä Euroopan ja Euroopan komission ja tämän parlamentin kannalta toimia globaalilla tasolla, kansainvälisellä tasolla, erityisesti YK on monikeskisessä tahoissa niin, että voitaisiin saada aikaan maailmanlaajuinen eläinkoekielto, kosmetiikka totta varten. Meidän on ymmärrettävä myös mitä suuria porsanreikiä nykysääntelyssä on olemassa myös Euroopassa valitettavasti ja se vesittää tämän todellisen tehokkaan elin, eläinkoekiellon kosmetiikka-alalla. Olisi siis tärkeää epäröimättä pyytää rajoituksia kansainvälisellä tasolla. Tätä Yli miljoona kansalaista on tätä pyytänyt kansalaisaloitteen kautta. Se on kuitenkin valitettavasti täysin ohitettu. Tähän liittyy monet muutkin alat, kuin jos, joilla eläinkokeita tehdään. On todella edellyt edistetty eläinkokeiden päättämistä kaikilla sektoreilla, aivan kosmetiikka-alalla. Tämä edellyttää kansainvälisiä globaaleja standardeja eläinten hyvinvoinnin puolesta. Tässä on kyseessä Euroopan unionin toimien uskottavuus tällä alalla, eli eläinten hyvinvoinnin alalla. Se, siihen kohdistuu koko ajan paineita rikkomuksia tapahtuu koko ajan. On tärkeää muistaa, kuinka paljon vetomuksia kansalaisilta Euroopassa tulee tästä asiasta parlamenttiin. Parlamentissa näitä vetomuksia kuunnellaan, mutta ei valitettavasti osata vastata johtuen valitettavasti toimielintemme toimimattomuudesta. Kiitoksia. Thank you very much, Madame Grosset. Kiitos, edustaja Grostet. Ceux qui sont présents au Parlement ne, jotka ovat olleet Euroopan parlamentissa jo pitkään, muistavat varmasti ne keskustelut, jotka olivat aika eh, tiukkoja tietyssä vaiheessa, kun puhuttiin eläinkoekielosta kosmetiikka-alalla. Tämä oli pitkä taisto ja nyt kosmetiikka-alan eläinkokeet on kielletty Euroopassa ja toimiala on kovasti joutunut ponnistelemaan voidakseen löytää erilaisia vaihtoehtoja sille. Ja olisi tärkeää, että tämä kielto tulisi voimaan globaalisti niin, että Euroopan unionin ääni tulisi kuuluviin. Ja on selvää, että kosmetiikka-alalla voidaan jatkaa innovaatiota ilman eläinkokeita. Tämä on hyvä asia ja tämä pitää tehdä selväksi. On tärkeää, että kielosta tulee globaali, sillä muutoin meillä on kilpailuongelma kosmetiikkalan yritysten osalta. Tämä on siis hyvä asia. On totta, että vaihtoehtojen löytäminen on ollut kallista ja siihen on mennyt pitkä aika, mutta tämä on kuitenkin onnistunut ja näiden kokeiden kieltäminen oli tarpeellista ja siitä varten tarvittiin paljon ponnisteluja. Minä haluaisin reagoida siihen, mitä viimeinen puhuja ennen minua sanoi. Meidän pitää ajatella, että jos kaikki kannatamme kosmetiikkalan eläinkoekieltoja ja näinhän on ollut jo pitkään, että olemme asiasta samaa mieltä. Meidän pitää kuitenkin varmistaa, että tämä ei koskisi toistaiseksi lääketieteellistä ja tieteistä tutkimusta, koska tiedetään, että on vielä joitain tärkeitä aloja, erityisesti lääketieteellisessä tutkimuksessa, missä valitettavasti tarvitaan vielä eläinkokeita. Eli tässä mielessä on tietysti varmistettava se, että eläinten hyvinvointi huomioidaan mahdollisimman pitkälle, mutta pitää muistaa, että on vielä sellaisia lääketieteen aloja, joilla ei pystytä toimimaan ilman eläinkokeita meidän on pyrittävä varastamaan se, että ehkä muutaman vuoden kuulossa nämäkin saataisiin kiellettyä, mutta toistaiseksi ei ole tarkoitus, että saada tätä koskemaan lääkekokeita, sillä siellä vielä tarvitaan valitettavasti näitä koeeläimiä. Kiitos edustaja Lunnanu. Merci madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Taistelu eläinkokeita vastaan minulle tärkeä ja näin ollen lähdin mukaan tämän tekstin laatimiseen silloin, kun valiokuntamme päätti asiaan paneutua. Aikoinaan muistuttiin koordinaattorikollegoille, että meidän pitäisi pohtia asiaa kokonaisvaltaisesti eikä keskittyä vain kosmetiikkaan. Tämä on rauhoittava tieto, koska siinä muistetaan, että eläinkoeet kielto on lisännyt vaihtoehtoisten testausmenetelmien tutkimusta muuallakin kuin kosmetiikka-alalla. tässä on kuitenkin muistettavaa, mikä on kosmetiikkateollisuuden todellisuutta. Suurin osa kosmetiikkatuotteissa käytetyistä ainesosista ovat samoja, joita käytetään esimerkiksi lääketeollisuudessa, puhdistusaineissa ja jopa elintarvikkeissa. Näissä tapauksissa eläin kokeita varten on lainsäädäntöpuitteet, joissa testaus on, sallitaan REACH-asetuksen puitteissa. Onkin tärkeää laajentaa tätä problematiikkaa ja ottaa mukaan eläinkokeiden käyttö yleisesti ottaen. Niin on löydettävä vaihtoehtoja eläinkokeille kosmetiikan alalla. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta, mutta koskee vain jäävuoden huippua nykypuitteissa on sekin puute, että kun äh, panan kaup- asetetaan kaupalle eläinkokeilla testattuja tuotteita Euroopan unionin ulkopuolella, EU ei voi toimia. Näin ollen viime heinäkuussa eräs kosmetiikkamerkki, joka vastusti eläinkokeita, taipui aasialaisten markkinoiden painostuksen alle ja hyväksyi e-, eläinkokeet kyseisissä maissa tuen täysin sitä, että YK antaisi kansainvälisen yleissopimuksen eläinkokeita vastaan kosmetiikka-alalla ja sen ulkopuolellakin. Kiitoksia. Uh, uh, Kiitos. Jos ei muuta puheenvuoropyyntöjä ole, niin kuulemme komission edustaja Manon Paskoska. Or not. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tänään käydystä keskustelusta. Se liittyy kosmetiikkakokeiden kieltämiseen eläimillä. Täällä on tehty komissiotoimista jo selväksi, kuinka tärkeä asia tämä on. Ja jos ajatellaan kolmas toukokuuta annettua vastausta parlamentaariseen kysymykseen. Siinä käytiin läpi erilaisia toimeen on ryhdytty kansainvälisessä yhteistyössä, jotta tämä kielto saataisiin aikaiseksi. Ja nyt odotamme tämän keskustelun jatkoa ja päätöslausuman hyväksymistä, mutta tämä on komissiolle erityisen tärkeää tietysti, niin kuin moni täällä on korostanut, edustajat Korostet ja Riis ovat sanoneet, että parlamentista lähti liikkeelle tämä mm, eläinkoekielto kosmetiikan alalla ja Euroopan unioni todellakin edelläkävijä tällä alalla. Kiitos. Thank you very much. That concludes uh, the debate on this topic. Kiitos. Näin saamme tämän asian loppuun käsiteltyä. 6. joulukuuta kello 11 on tarkistusten jättämisen määräaika ja envi äänestys pidetään 20. päivä helmikuuta ensi vuonna. Ja sitten meillä on seuraava asia esityslistalla. Kyseessä on vastuuvapaus 2016 vuodelle, EUn yleinen talousarvio, Euroopan komissio, ympäristökeskus, EMA, EFSA, tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ja Euroopan kemikaalivirasto. Koordinaattorit antoivat minun tehtäväkseni laatia tämän mietinnön, eli minä esittelen tämän lausuntomme siis lyhyesti. Kuten tiedätte, vastuuvapausmenettely on budjettisyklin loppuosa. Tällöin Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat sitä, miten Euroopan eh, budjetti on pantu täytäntöön ja miten muut ovat toimineet rahoitushallinnon osalta. Samoin kuin edellisinä vuosina eh, annamme myös kuusi lausuntoa nämä mainitsemani. Meidän vastuuvapaustyömme lähtee liikkeelle tilintarkastustuomioistuimen tekemästä työstä ja komission ja virastojen tekemästä työstä lausuntoluonnoksessa on tarkasteltu 2016 käytössä olevia varoja sekä sitoumusten että maksumäärärahan osalta ja sitä, miten näitä on käytetty yleisesti ottaen. Käyttöaste on ollut hyvin korkea, joitain e, lukuun ottamatta, kuten DG Klima liittyen maksusitoumus määrärahoihin. Ja te löydätte lausunnosta myös muita tärkeitä asioita, jotka koskevat tätä varantovuotta 2016 yleisraportti tilintarkastustuomioistuimelta osoittaa, että on maaseutukehityksen, kalastuksiin ja ilmaston osa vähän laskenut. Eli 3,9 prosenttia on nyt 5,3 prosenttia, oli vuonna 2015. Ja jos ajatellaan live-ohjelmaa, niin komissio pani pystyyn toimintasuunnitelman tilintarkastustuomioistuimen kommenttien jälkeen, että voitaisiin varmistaa, että maksuviivetilanne paranisi. Ja 2016 annettiin 315 miljoonaa osaa rahoitukseen 157 uuteen hankkeeseen 23 jäsenvaltiossa. Mitä tulee virastoihin, lausuntoluonnoksissa korostetaan niiden tärkeimpiä tieteellisiä eh, tuotoksia. On paljon tärkeitä aloitteita, kuten se, joka pyrkii lisäämään avoimuutta. Esimerkiksi jos ajatellaan eh, lääkevirastoa, niin siellä on kliininen tieto. Eh, Tietosyys on käyttöön 2016. Näin voidaan saada eh, tietoa uusista lääkeistä, joille on annettu lupa EU-ssa. Olisi hyvä, jos paneutuisitte lausuntoluonnoksiin, jos haluatte lisätietoja. tietoja ja siksi vaikka parantamisen varaa on vielä joillain aloilla nämä kuusi lausuntoluonnosta ilmaisivat sen, että ollaan tyytyväisiä siihen, miten ympäristöalan kansanterveyden elintärkeän turvallisuuden asioita on edistetty, jos ajatellaan sitten näitä viitä virastoa, jotka kuuluvat meidän alaisuuteemme. Niin, niin myös siihen ollaan tyytyväisiä, miten budjetti siellä on käytetty. Ja sen takia olemista mieltä, että voidaan myöntää vastuuvapaus tämän alan varain käytölle vuodelle 2016. Ja tämä koskee myös meidän tehtäväkentämme kuuluva viittä virastoa. Tässä siis lyhyesti tilanne budjetin, budjetin toteutuksen osalta näissä elimissä. Nyt annan puheenvuoron varjo valmistelijoille, jos haluatte kommentoida. Onko täällä ketään? Kanimahia ei ole paikalla, mutta ehkä haluatte myöhemmässä vaiheessa puheenvuoron. Eli ensin varjoesittelijät. Edustaja Eckhout. Uh, thank you, Madam Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja, niin, kyllä minä olen varjoesittelijä. Se on sokeraavaa joskus. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä huomioon hieman kiinnittyi muualle. Mutta vihreinen varjoesittelijänä haluaisin kiittää teitä kaikista vastuuvapauslausunnotoluonnoksista. Yksi kommentti vain. Aivan oikein huomioitte nämä suuntaviivat äh, väärinkäytösten paljastajista, jotka EA on tehnyt. Olisi tärkeää nostaa tämä aihe esiin muiden virastojen kohdalla, että aikovatko ne ottaa käyttöön samanlaiset. Tämä on hyvä esimerkki, joka EA äh, on ähm, johon EA on ryhtynyt ja muiden pitäisi seurata sitä. Sitten EFSAn vastuuvapaus. Sanotte, että viranomainen jakoi laajasti tietoa glyfosaatista. Tämä nyt on vähän kiistanalainen asia, koska se on totta, että he jakoivat tietoa aggregoituja taulukoita ja lukuja, mutta he eivät suostuneet sanomaan mitään metodologiasta, keskusteluista ja lopputuloksista näissä tutkimuksissa. Ja se on tietenkin tärkeää, että mitä he tekevät tuolla tiedolla. Se on tärkeä lisäys, joka pitäisi tehdä. Ja tämä on myös se syy, miksi neljä meppiä vievät nyt EFSAn tuomioistuimeen, koska se ei ole riittävän avoin joten jos me vain laitamme tähän tämän äh, artiklan, jossa sanotaan, että on laajalti tietoa julkaistu, niin se on vähän yksipuolista. Joten me emme jättää kaksi tarkistusta, kaksi vaihtoehtoa, joko me poistamme tämän ja jätämme pois tämän keskustelun tästä EFSAn vastuuvapauslausunnosta, koska tämä on tuomioistuin käsittelyn alainen asia, joten ehkä meidän pitäisi sanoa siitä mitään. Tai jos sitten sanomme, että haluamme siitä jotain sanoa, niin sitten teemme tarkistuksen, joka vähän vähän laajentaa tätä, koska nyt tässä ei näy kokonaiskuva ja siksi ollaan tuomioistuimessa, koska EFSalta vaaditaan lisää avoimuutta. Eli asiat pitäisi kyllä sanoa ihan suoraan. Tässä meidän kaksi tarkistustamme. Joko jätetään koko keskustelu pois tai sitten käydään keskustelua täysin ilman, että EFSA saa sen vaikutelman, että sen retoriikan parlamentti nielee. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Muita varjoesittelyitä ei näytä olevan paikalla. Eli nyt jäsenet saavat puheenvuoron. Edustaja Dalli ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Heistän sitä, mitä tuossa juuri viimeksi kollegani Bas Eichhaut totesi. Erityisesti siksi, että viime viikolla olemme esittäneet huoliamme useaan kertaan ekan kyvyttömyyttä testata ja arvioida uudelleen tulosta, tutkimustuloksia koskien glyfosaattia ja sen syöpäaiheuttavuutta. Tässä on kaksi virastoa, jotka todella nostavat nämä huolet esiin jälleen kerran. Se, mitä tapahtui, johtaa myös näiden kahden varjoston luvan, lupamenettelyihin ja arviointimenettelyn avoimuuteen, er, viraston asiantuntijoiden riippumattomuuteen ja mahdollisiin siteisiin teollisuuden kanssa. En voi aivan olla yhtä mieltä näistä päätelmistä, jonka mukaan EFSA kehittää luottamusta EUn elintarviketurvallisuusjärjestelmän erityisesti johtuen glyfosaatin skandaalista, Monsanto eh, skandaalista, copypaste ja skandaalista, josta eh, Guardian lehdessäkin on kerrottu puhuvat tämän päinvastaista. Kaikkiin näihin ongelmiin on puututtava ja niistä on kunnolla keskusteltava ennen kuin teemme päätöksiä siitä, myönnämmekö vastuun vapautta näille kahdelle virastolle. Kiitoksia. Kyseessä siis FC ja EKA. Zahvaljujem gospođo predsjednice i moram na početku reći da se slažem s vama da... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että vastuuvapaus tulisi myöntää, koska varat käytettiin sääntöjen mukaisesti mitä tulee lääkevirastoon, sen tilanne on erikoislaatuinen siksi, että sen on vaihdettava sijaintipaikka. Mutta vaikka on hyvä, että on tehty päätös siirtää tämä virasto Amsterdamiin, niin tämä on nyt uusi tilanne ja sitä varten tarvitaan lisää rahoitusta. Tarvitaan lisää rahoitusta, jotta voidaan kattaa ne lisäkustannukset, jotka koituvat Brexitistä erityisesti nyt tarvitaan lupaa uusille henkilöstön jäsenille, koska jotkut henkilöstön jäsenet nyt menetetään. Moni haluaa tai on valmis lähtemään Amsterdamiin, mutta jotkut eivät lähde mukaan ja tämä aiheuttaa lisää kustannuksia. Me tarvitsemme myös nopeasti luvan muutolle uuteen rakennukseen. Ei virasto voi yhdessä päivässä muuttaa, laittaa tietokoneet pois yhdessä paikassa ja sitten kuitenkin jatkaa tehokasta työtä EU-kansalaisten hyväksi. Madame Dornano. Edustaja Dornano. Merci. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja. yleisestä talousarviosta on pantava merkille. Tämä on huolestuttavaa huomata, että ympäristöpääosasto ei ole pystynyt tehokkaasti hoitamaan taakkaansa sisällä vuonna 2016 tilintarkastus osoittaa, että inhimillisiä resursseja ja niiden hallinnoita voidaan parantaa. Tästä tuleekin kysymys, mitä tulee tuleviin varoihin Euroopan unionissa, jotka saattavat vähentyä, kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee Tästä tulee ikäviä yllätyksiä, kun on viivästyksiä koskien niin, ATK-turvallisuutta ja, ja päästökauppaa. Kaikki nämä ovat hyvin huolestuttavia asioita. Kuten tiedätte, tämä järjestelmä kattaa 31 maata ja rajoittaa päästöjä 11 000 laitoksessa, teollisuudessa ja ilma, ilmailuyhtiöissä, jotka lentävät näiden osallist, vaatimattomien maiden välillä. Ajatelkaa, mitä vaikutuksia olisi jatkeko-ongelmista, kun ajatellaan maailmanlaajuista epälojaalia kilpailua, ja kilpailijat usein ovat aika saastuttavia. EFSAn vastuuvapaudesta tietenkin olen yhtä mieltä siitä, että haluttaisiin kiinnittää erityistä huomiota julkiselle mielipiteelle, avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle. Monsanto-paperiskandaali kuitenkin herättää epäilyksiä strategisia tavoitteita koskien, jotka on mainittu agenda, äh, viraston 2020 agendassa oli, olisikin laajennettavaa auktoriteettipohjaa ja tarkasteltava Euroopan unionin tieteellisen arvioinnin tasoa. Joka tapauksessa Monsanton leikkaalimaa tutkimukset eivät todellakaan lisää EFSAn uskottavuutta. Haluaisin tietenkin tehdä tarkistuksia koskien näitä eri vastuuvapauskysymyksiä. Kiitän huomiosta. Okay. <clears throat> Thank you very much. I want... Kiitos. Ja seuraavaksi saa puheenvuoron komissio. Sieltä on useampi henkilö. Voitte keskenänne päättää, kuka käyttää puheenvuoron. Esitelkää itsenne. Okei. Okay. Selvä. Äh, ilmastopääosastosta. Äh, minä olen äh, Van Oldenberg rahoitusosastolta. Haluaisin ensin selittää hieman siitä, miksi IT-järjestelmän turvallisuustoimenpiteiden eh, täytäntöönpanoille onnistunut. Tässä on kyse eh, EUn päästökauppajärjestelmät, joka, joka panee täytäntöön DG Climate Action eikä ympäristöpääosasto. Eh, me olemme täysin tietoisia siitä, että meillä on vielä osa erittäin tärkeästä suosituksesta, joka komission sisäinen tarkastusosasto on julkaissut auki on vielä kaksi asiaa, jotka on pantava täytäntöön ja toteutettava. On turvallisuustiekartta, se on hyväksytty, se on pantava täytäntöön. Ja toinen on koko järjestelmän pitäisi siirtyä turvallisempaan ympäristöön, turvalliselle alustalle, omalle palvelimelleen Luxemburissa. DG Digit Climate Action pääosasto e, ja e, muut tekevät kovasti työtä, jotta tämä saataisiin mahdollisimman pian toteutettua, mutta me komissiossa olemme todella pioneereja tässä asiassa, että saisimme aikaan turvallisen järjestelmän, joka e, suojaa meitä kyberhyökkäyksiltä, jotka koimme 2010-2011. Me haluamme luoda turvallisen järjestelmän, jossa on palomuurit ja kaikki, joka on verrattavissa pankkialaan. Meidän oli lykettävä täytäntöönpanon tavoite päivämäärää vuoden 2018 loppuun, kuten myös sanoimme viime vuoden vuotuissa toimintakertomuksessa, koska todennäköisesti aliarvioimme tämän hankkeen monimutkaisuuden, sen ajan ja resurssit, jotka joka hanke vaatii. Vuoden 2018 loppuun mennessä, kun kaikki on pantu täytäntöön niin kuin tavoite on, me yritämme, aiomme toteuttaa uuden riskinarvioinnin ja jos sitten ylijäämä riski on palvelujemme kannalta hyväksyttävä, niin sitten harkitsemme tämän pitkän ajan voimassa olleen varauksen poistamisen poistamista vuotuisesta toimintakertomuksestamme, mutta sillä välin haluamme olla mm, varovaisia ja ylläpitää tämän varauksen. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Kadenba saa mahdollisuuden käyttää lyhyen puheenvuoron. Hän on yksi varjostelijasta. Sydämelliset kiitokset siitä, että sain vielä puheenvuoron, mutta minulla oli tällä kalenterissani, että vasta kello 12 aloitamme tämän asian. Se oli varmaan virheellinen tieto. Halusin kiittää teitä puheenjohtaja tästä lausuntoluonnoksesta. Uskon, että voimme tukea sitä, että annetaan kaikille Envin alaisille virastoille vastuuvapaus. Haluaisin korostaa sitä, mitä edeltävä puhuja jo sanoi, eh, edeltävä kollega jo sanoi, että eh, meidän pitäisi antaa virastoille riittävät eh, määrärahat ja henkilöresurssit, jos haluamme, että ne toteuttavat tavoitteensa. Tämä koskee erityisesti EMAa, kun se nyt siirtyy Amsterdamiin, niin täytyy varmistaa, että se pystyy sitten toteuttamaan tehtävänsä kansalaisten puolesta. Virastojemme toiminta ja niiden oikeudelliset puitteet, tämä nousee aina esiin keskusteluissa glyfosaatin kanssa, jos menettelyt eivät meidän mielestämme ole oikeat, niin ehkä meidän pitää sitten oikeudellisia puitteita muuttaa. Ja sitten on tutkittava, miten nämä tutkimukset tehtiin Monsanton kanssa, mutta että tästä nyt sitten syytetään virastoja tai niiden toimintatapa on väärä tapa toimia. Mielestäni virastot ovat toimineet oikein hyvin vuonna 2016, erityisesti jos katsoo tilintarkastustuomioistuimen kertomusten yksityiskohtia edeltäviltä vuosilta, niin voi huomata, että äh, tilintarkastustuomioistuimen huomiot ja parlamentin kommentit vastuuvapausmenettelyssä on otettu vakavasti, varsinkin mitä tulee avoimuuteen ja kyllä me tältä pohjalta voimme myöntää vastuvapauden. Pieniä kommentteja meillä on, mutta nyt haluan sanoa kiitos ja odotan kovasti jatkoyhteistyötä. Kiitos oikein paljon ja sitten jatkamme komission edustajilla. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen Declerc. Olen terveyspääosastosta, eli osittain EKAN, EFSAN ja ECDCn valvonnasta vastaamme. Jos ajatellaan 2016 tuomioistuimen kantaa, näin virastoimme hyvin tarkkaan tarkkaan tarkastelemme virastojen toimintasuunnitelmia, joilla pyritään panemaan täytäntöön tuomioistuinten suosituksia. Vastuuvapaus on myöntävässä 2016 tileille ja huomioimme kaiken sen, mitä tähän asti olette täällä sanoneet. Kiitos. Onko muita? Kiitoksia. Olen Aleksandra Vakrov ympäristöpääosastolta. Kaiken kaikkiaan yhdessä ilmaston kollegoiden kanssa. Kuten tiedätte, me olemme yhdessä täytäntöön paneemassa LIFE-ohjelmaa ja haluaisimme yhdessä kiittää tästä mietin, näistä mietinnöstä ja vastuuvapausasioissa. Otamme mukaan täältä nämä hyvin myönteiset kommentit. Olemme pyrkineet todella parantamaan täytäntöpanotasoamme. Viime aikoina olemme pyrkineet pienentämään maksuviivästyksiä ja ja toimittamaan varoja e, live ohjelman edunsaajille ja muidenkin ohjelmien edunsaajille silloin, kun se on tarpeen. Ja jatkamme tällä tiellä. Olemme myös hyvin tyytyväisiä näihin kommentoihin koskien virastojen ne vapaa, vastuuvapautta koskien Euroopan ympäristökeskuksen e, ponnisteluja, joilla se on pyrkinyt vastaamaan aikaisempiin kertomuksiin. Kommentoitte myös näitä epäkohtien ilmiantamista ja henkilöstötasojen tarkasteluunkin tarkastelua kommentoitiin. Olemme juuri tarkastelemassa Euroopan ympäristökeskuksen tilannetta, josta tuetaan sekä ympäristö- ja ilmastoasioita ja myös kemikaalivirastoa. Tarkastelemme, siellä on tiettyjä henkilöstöongelmia ja tiedämme tämän kyllä. Ei tietenkään pidä vähätellä sitä, että kaikilla virastoilla on samantyyppisiä haasteita ihan tiedotusasiana Euroopan ympäristökeskus tällä hetkellä on tekemässä arviointiharjoitusta ja pyrimme eh, sen jälkeen saman lisäsuosituksia koskien henkilökunnan sijoittelua. Nyt haluaisin vielä korostaa yhtä pientä asiaa. Haluaisimme siihen vielä kanssanne palata ja myös valiokunnan sihteeristön kanssa. Se koskee maksumäärärahojen käyttöastetta ilmastopääosaston osalta. Uskomme omien sisäisten tietojemme mukaan, että käyttöaste on vähän korkeampi. Eihän tämä tietenkään ole 99 prosenttista, mutta jos mahdollista, haluaisimme mahdollisuuden korjata tämän virheen tai, tai tarkastella tätä lukua uudelleen, jos se on mahdollista. Se olisi oikein mukava. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita vielä komissiosta? No, DGNR? No. Toinen pääosasto? Ei. Ja jos jostain virastosta on edustaja paikalla, joka haluaisi käyttää puheenvuoron, niin tämä on mahdollista jotain erityistä kohtaa koskien. Rivière de l'Agence Européenne. Olen José Rivière, olen ympäristövirastosta ja haluaisin kiittää teitä valmistelijana tästä lausunnostanne ja toimitan eteenpäin Kööpenhaminaan teidän suosituksenne. Kiitos. Onko muita? Jos ei, niin tässä kaikki puhujat. Ja haluaisin kiittää kaikista esitetyistä kommenteista. Nämä ovat valiokunnan lausuntoja ja meidän on varmistettava, että saadaan budjetti toimiin hyvä kannanotto. Odotan mielenkiinnolla teidän tarkistuksia ja toivottavasti tästä saadaan hyvä lopputulos näiden kuuden lausunnon osalta. Tarkistuksia voi jättää joulukuun 12. päivään asti kello 17 tähän asti ja 25. päivä tammikuuta on valiokunta äänestys. Kiitän teitä tästä kaikesta. Nyt lopetamme aamupäivän kokouksen ja muistutan, että meillä on 14.30 kuulemistilaisuus, joka koskee Brexitin vaikutuksia. Tapaamme silloin. Kiitos.